Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto... Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki tähän kokoukseen, erityisesti budjettivaliokunnan puheenjohtajan. Tehän tiedätte, että kyseessä on nyt budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan yhteiskokous. Ennen kuin aloitamme tämän äänestyksen. Voisin antaa molemmille esittelijöille, Greslelle ja Rivellinille puheenvuoron. Olkaa hyvä Rivellini. Kiitoksia. Haluaisin vain yksinkertaisesti kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tässä vaikeassa tehtävässä äänestyksen valmistelussa. Ringraziare la collega Grassel che è stata veramente determinante Kaikkein äh, ratkaisevinta koko tässä prosessissa oli se, että me pääsimme onnekkaaseen loppuun. Kiitos siitä. Kiitoksia. Aha, sitten edustaja Kei, olkaa hyvä. Ähm, alle <clears throat> Rivellini Kaikki, jotka Rivellini, äh, joihin Rivellini tässä viittasi, ansaitsevat kiitokset. Kuitenkin äh, tähän äänestyslistaan pieni korjaus. 56 tarkistus, jonka minä olen esittänyt, se on äh, sivulla kolme aivan alhaalla, niin tämä tarkistus oli jo vedetty pois. Ja yllätyin, että se täällä on, mutta todella siis äh, esittelijä onnistui minut vakuuttamaan äh, siitä, että tämä tarkistus ei ole hyödyllinen, joten tämä on todella vedetty pois, siis 56. Kiitoksia herra Gaier. Jos ei muita huomioita ole, niin voimme äänestää. Mutta vielä rouva Gressle ensin. Niin, johdantoosan kappale yksi, tähän on tarkistus yksi esittelijältä, sekin vedetään pois ja tämän sijaan toivoisimme, että AFKO ykköstä tuettaisiin. Ei vaan puhujakorjaa AFET yksi, se on nimittäin sanamuodeltaan tarkempi. Eh, io vado a chiedere, non è, non è chiaro. Siis äh, tarkistus yksi liittyy johon tuossa on kappaleen yksi. AFET ykköstä haluaisimme tukea ja tämä meidän ykkösemme voidaan vetää pois. Um, uh, Retirato. rapporteur. Amendment 1 finden Sie auf Tarkistus 1 löytyy siis äh, tältä sivulta 6. Hyvä. Jaha, ja sitten Gautier. Halusin vain sanoa vain, että tämän tarkistuksen 57 poisvedon valoissa ryhmämme tulee äänestämään tarkistuksen 21 puolesta. Milläkä sivulla sen puheenjohtaja kysyy? äänestyslistan kolmas. Kollega Goyer on vetänyt tarkastuksen 56 ja, ja sitten, sitten äänestämme 21 puolesta. Sono finite le trattative all'ultimo secondo, possiamo... Hyvä on. No niin, ovatko viime minu- viimeisten minuuttien, aivan viime hetken neuvottelut nyt saatu päätökseen? Kyllä, joten voimme aloittaa ensin tarkistus 10. Äh, Tämä on suullinen tarkistusäänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty 41 puolesta 9 vastaan yksi tyhjää. Sitten 11 on vedetty pois, joten tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 53 ääntä puolesta. Yksi vasta. Olkaa hyvä. Totesivat minulle äänestyskorttia Mikäli tilanne menee kriittiseksi, niin pyytäisin, että laskette minun ääneni erikseen. Yleensä minulla on kyllä kortti mukana, mutta juuri tänään en sitä saanut mukaan. Hyvä. Sopi. Seuraavaksi tarkistus 13. Allora, la votazione aperta. Äänestys on alkanut. Ei kun. Ja tämä raukeaa. Tämä raukeaa. No. Prego. Nyt mennään kompromissi ykköseen seuraavaksi. Ce non c'è questo. L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. No, cade se l'emendamento orale non è adottato. Siis eihän tätä suullista tarkistusta hyväksytty vai hyväksyttiinkö se? votare, se Siis niin, olen pahoillani todella. Kyllä tämä on nyt hyvin monimutkaista ja minä teitä sotken vielä entisestään. Toivon, että äh, rakas Jumala suojelee minua tällaisilta äh, esityksiltä tulevaisuudessa. No niin, ja seuraavaksi 13 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 51 puolesta ja 8 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 50. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt.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 Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 55 puolesta 2 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 51 puolesta 9 vastaan. Tarkistus 53. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 31 puolesta 29 vastaan. Quindi l'emendame... No? no, che no, no, no, a posto. No. Adesso l'altro, eh, l'emendamento... La... Sitten seuraava raukea, koska 53 hyväksytty sovittiin ja näin vuorossa kompromissi seitsemän ja kaksi yhdessä. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 57 puolesta, yksi vastaan kaksi tyhjää ääneen. Seuraavaksi tarkistus 19, jossa on suullinen tarkistus numero kolme. Ja sosiaalidemokraatit ovat vielä pyytäneet tästä kohta kohdalta äänestystä. Ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 59.2. Seuraavaksi toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja nyt täällä on yksi ääni liikaa kansanpuolueelta. No niin, nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 31 puolesta 30 vastaan. Viisikymmentäviisi raukeaa, joten siirrymme DV1 tarkistukseen. Äänestys on alkanut. Olkaa hyvä, Rova Kresle. Split Siis kohta äänestyksen kolmas osa. Also, Kuulin juuri, että se on vedetty pois. Hyvä niin. Sori. Kyllä tämä on monimutkaista rouva Kresle, mutta nyt siis äänestys on päättynyt. Eh, respinto hylätty. Kaksi puolesta 57 vastaan, yksi tyhjä. Joten tarkistus 20, jossa on suullinen tarkistus 4, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 59 puolesta 2 vastaan. Seuraavaksi 12. al 21, mi dicono che è caduto. Quindi emendamento 21. No niin, se on rauennut, joten tarkistus 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 52 puolesta 9 vastaan. 56han vedettiin pois, joten kompromissi kolme. Ja sosiaalidemokraatit pyytävät äh, äänestystä kolmessa osassa, joten ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 58 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja täällä on jälleen yksi ääni liikaa kansanpuolueelta. 34 puolesta 25 vastaan yksi tyhjä ja kolmas osa. Äänestys on alkanut. La votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 31 puolesta 29 vastaan yksi tyhjä äänin. Sitten tarkistus 23. Poisto, siitä äänestetään. Kyllä, 23. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä niin 36 puolesta 24 vastaan yksi tyhjää. Tarkistus 24. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Sitten tarkistus 58. Äänestys on alkanut. fällt 58 raukeaa. Why? 58 raukeaa, raukeaa, raukeaa. Okei. Okay. Hyvä on se raukeaa, joten siirrytäänpä kompromissiin neljä. Tosin kahdessa osassa. Sekin ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 59 puolesta. Sitten toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty äänen 30 puolesta 31 vastaan yksi tyhjä. Adesso 26. 26. Seuraavaksi tarkistus 26. Äänestys on alkanut. Olkaa hyvä, Rova Kresle. Niin halusin kysyä, montako EPPn ääntä meillä oli tässä kompromissi nelosen kakkososassa. Montako ääntä EPP-ryhmältä? Tämä on nimittäin yksi äänestyksistä ja siksipä ihmettelemme. Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Come no? Al microfono. Sì, sì, come no. Giustamente eh, la, la, la... capo... No niinhän se on, että ryhmän pohjohtaja haluaa tietää, ovatko kaikki EPPstä äänestäneet että kuinka siinä onko... Tarkistetaan, haluaisin vaan... Se addormentato, non volevo... No, no, mutta ei tämä nyt käy. Jos täällä ollaan äänestämässä, niin täällä ollaan äänestämässä. Ja jos joku nyt nukkuu eikä äänestä, niin tämä äänestys on nyt päättynyt tästä kohdasta. Paitsi jos joku sanoo, ettei pystynyt äänestämään tai jotain vastaavaa. Prego. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minähän ilmoitin teille aiemmin, että minulla ei ollut äänestyskorttia, niin minä olen koko ajan ollut paikalla. Äsken yhden EPP-läisen pyydettiin poistumaan, hän poistui täältä, mutta minä olen täällä paikalla ja olen nostanut käteni joka kerta äänestyskäyttäytymiseni mukaan. Ja siksi kollega Kreslen kysymys oli täysin oikeutettu. Minä ehdotan, että äänestämme uudelleen. No kyllä tässä nyt... Non viene indicato nel... Kyllä tässä nyt sitten on ongelma, sillä te nostatte kättänne, mutta eipä äh, tätä nyt sitten tietokone näe, onko teillä yksi ääni liikaa tai liian vähän. Tämä on tässä nyt ongelmana ja siksipä onkin hyvä, että kaikki äänestävät äänestyskortteineen. Muuten joka kerta joudutaan tarkistamaan, kuinka monta jäsentä kustakin ryhmästä on äänestänyt, että onko tässä ollut liikaa ääniä vai ei. Ja jos tähän lasketaan vielä yksi ääni lisää, niin silti te, silti te häviätte tässä äänestyksessä. No, ci vorrebbero due voti in più. Siis kaksi ääntä olisitte tarvinneet lisää, niin sitten tämä olisi mennyt läpi, tämä teidän kantanne. Far, Kiitos. Mä voisin äänestää tästä. Se on mutta näin no sitten Pohjoisena ei kaikki kerrallaan. No niin, tarkistus 26, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 35 puolesta 26 vastaan. seuraava raukeaa, joten 60 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty äänin 36 vastaan 26 puolesta. Sitten DV5 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänin 40 vastaan 18 puolesta. Sitten 27 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksyttyä, niin 37 puolesta. Sitten 28 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä, niin 55 puolesta. 61 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys on alkanut. Äänestys hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 36 puolesta. Seuraavaksi johdantoosan kappale 31 yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylättyä äänin 58 vastaan. Sitten AFET 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus, 1 on, äh, tarkistus ykkönen on vedetty pois ja seuraavakin on rauennut, joten äh, kompromissi viisi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 33. Äänestys on alkanut. Ei kun ei, puheenjohtaja korjaa. Siis kompromissi kuusi seuraavaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän. Ah, siitä onkin jo äänestetty. Kompromissi kahdeksan. Todella siis kompromissi kahdeksan äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten Suullinen tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kompromissi yhdeksästä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Tarkistus 39. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. EPPllä yksi ääni liikaa. Okei. Okay. Vediamo il risultato. Respinto. Emendamento. Hylätty. Tarkistus 40. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Neljäkymmentäyksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 32 vastaan 30 puolesta. Tarkistus 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 43. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 44 Tarkistus äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut päättynyt, hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 46. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus AFKO 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi AFKO 6 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 49. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja näin loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Viisikymmentäyhdeksän puolesta kolme vastaan. Ja todella nyt siis vielä lainsäädäntöpäätöslausuma esitys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53 puolesta kolme vastaan hyväksytty. Hienoa. Oui, monsieur le président. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää. Ja uskon, että tästä voimme tehdä sen johtopäätöksen, että esittelijämme kyken, ovat kykeneväisiä ottamaan yhteyttä neuvostoon ja komissioon että me sais, pääsisimme sopimukseen ja saisimme tämän läpi yhdessä käsittelyssä.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 Allora, devo informare delle delle decisioni. No niin, nyt voisin äh, kertoa teille äh, hiljaisuutta saliin. Allora, vi devo informare delle decisioni. No niin, nyt voisin kertoa teille niistä päätöksistä, joita koordinaattorit kokouksessaan Strasbourgissa syyskuun alussa ennen kaikkea tekivät. Ja tässä kyse on menettelytavasta nimityksissä. Derek Vaughan on nimitetty tähän erityiskertomus 10. Sitten sitten rakennetoimet Euroopan unionissa. Ja Ival Kalfin äh, SD-ryhmästä toinen erityis, erityiskertomus Elisabeth Krestinger EPPstä kolmas erityiskertomus ja sitten vuosikertomus, joka liittyy Euroopan unionin taloudellisiin etuihin ja petoksen torjuntaan 2009, niin tämä mietintö liittyy automaattiseen lupamenettelyyn, tai on siis automaattisen lupamenettelyn alainen, mutta valiokuntien puheenjohtajakokousta täytyy vielä asiasta tiedottaa. Puheenjohtaja, liittyen siihen, mitä äsken sanoitte, koordinaattorien kokouksessahan puhuimme myös komission vastuuvapaudesta 2009 ja kollega Kresle totesi, että että näiden listalla olevien Andor, sosiaalihan, alue, Cholos, maatalous tulisi kuulla neljättä komission jäsentä, nimittäin ulko- ja turvallisuusasioista vastaavaa komission jäsentä. Ja minä suosittelisin komission jäsen Piipalksia, joka on vastuussa kehitysasioista. Kollega Kresle oli samaa mieltä kanssani, sillä Euroopan kehitysrahastohan olisi tällainen ala, eli Piipalks. Ja ehdottaisin, että tämä yritettäisiin hoitaa vielä joulukuussa. Toivon, että tämä Kreslelle sopii. Olkaa hyvä. No, halusin vain kollegoja muistuttaa siitä, että mehän juuri kehitysrahaston budjetista sovimme, joten siksi tämä on ihan tällainen ajankohtainen aihe kyllä. Kyllä. Sitten Katalin Sorin Ivan on tässä nimitetty esittelijäksi. Sitten 2009 vastuuvapauskysymys sovittiin, että virastoista tehdään valiokunta-aloitteinen mietintö vastuuvapaus 2009 ja koordinaattorit tämän lisäksi hyväksyivät EPPn ehdotuksen valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä liittyen juuri petoksen torjunta ja oikeuslaitosuudistuksiin ja tähän liittyvän rahaston lähentymismaiden osalta. Sitten Olafin uudistus tämän osalta sovittiin, että kirjoitetaan kirje puhemies Pusekille niin, että komission jäsentä voidaan, tai komission jäsenelle voidaan asiasta tiedottaa hänen kauttaan. Niin, ja sitten puhuttiin vielä vuoden 2011 valtuuskuntamatkoista ja kuulemistilaisuuksista tämän vuoden lokakuun lopussa Italia, sitten vielä jäissä olevat lainsäädäntöaloitteet ja vastuuvapaus, komission vastuuvapaus 2009 ehdotettiin että keskusteltaisiin komission tiedonannosta, joka koskee valvontaa ja valvonnan tasapainoa juuri liittyen virheiden esiintymiseen. Sitten keskusteltiin äh, hakuprosessista Olafin uuden pääjohtajan suhteen. Äh, demarit ehdottivat ja koordinaattorit hyväksyivät sen, että tehtäisiin, pyydettäisiin katastrofitorjunnasta erityiskertomusta ja on myös ehdotettu ylimääräisen kokouksen järjestämistä neuvoston pääsihteeristön ja parlamentin pääsihteeristön välillä, jotta voidaan keskustella pääsihteerien kesken tästä vastuuvapausasiasta. No niin, ja nyt tämän päivän kokoukseen, äh, tämän päivän koordinaattorien kokoukseen, joka järjestettiin siis tänä aamuna. Keskustelimme valtuuskuntamatkoista ja kuulemistilaisuuksista vuoden 2011 suhteen. Meillä tulee olemaan kolme valtuuskuntamatkaa vuodelle 2011. Äh, huhtikuussa Unkari, Kosovo, Makedonia ja Ranska. Ja sitten sitten 2012 vuoden alussa ja Italia. Ja 12, 2011 kuulemistilaisuuksia on tarkoitus järjestää neljä kappaletta liittyen tilintarkastustuomioistuimen uudistusprosessiin ja samoin kuuleminen 2008 vastuuvapaus, tulokset sekä hajautetut virastot, samoin kuuleminen äh, rahastojen tehokkuudesta, eli äh, kunnollinen meno, järjestelmä erityisesti sitten keskityttäisiin uusiutuviin energianlähteisiin ja sitten vielä kolmas virkamiesten ohjesäännöt. Neljäs virkamiesten ohjesäännöt sekä sitten vielä yksi, jonka aiheena eh, whistleblowers. Ja sisäinen kuulemismenettely eh, Olafin pääjohtajan nimittämiseksi puhuttiin siitä, että käytettäisiin samaa menettelyä kuin vuonna 2005 eh, käytettiin. Ja tämän päivän yhteiskokouksen äänestys äänestyksen jälkeen Kresle ja Rivellini ovat saaneet koordinaattoreilta tehtäväksi ja mandaatiksi pyrkiä katsomaan, voitaisiinko ensimmäisessä käsittelyssä saada aikaan sopimus. 2009 vastuuvapauden aikataulusta koordinaattorit sopivat seuraavaa. He hyväksyivät Itälän, siis kyseessä on parlamentin vastuuvapaus, he hyväksyivät Itälän ehdottaman aikataulun 25.–26. Eh, lokakuuta. Pääsihteeri kutsuttaisiin 13. tammikuuta 2011 seurantakokoukseen valiokuntaan. sitten Afganistanista, Afganistanin osalta konflikti AFETin kanssa saatiin hoidettua ja koordinaattorit päättivät hyväksyä sen, että kehitysvaliokunta valmistelee lausunnon. Vierailu Italia 26.28. lokakuuta ohjelma hyväksyttiin ja tämän lisäksi todettiin, että Bureau for Investigative journalism, eli tutkiva journalismia käsittelevä taho otettaisiin mukaan. Ja sitten Olafista todettiin vielä, että odotetaan käynnissä olevaa lainsäädäntömenettelyä. Parlamenttihan on jo tehnyt ensimmäisen käsittelyn ehdotuksensa. Ja herra Balfe tulee marraskuussa kokoukseen Ja nyt siirrymme sitten esityslistalla eteenpäin kohtaan 23 kuuleminen aiheesta 22 tulkikorja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 15.2009 yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen kautta täytäntöön pantu EUn apu päätöksentekoa ja seurantaa. Ja nyt puheenvuoron saa Kresli. Kiitoksia. Haluaisin herra Pinkstenia kiittää hyvin lämpimästi ja samoin valiokuntamme sihteeristöä, sillä tätä mietintöä varten on tehty hyvin paljon työtä aiemman puheenjohtajan Böschin kanssa ja herra Deva, joka tuolloin oli komission tilintarkastaja, oli myös mukana New Yorkin valtuuskuntamatkalla, kun keskustelimme YK edustajien kanssa tästä asiasta. Ja nyt tarkoitus on tässä esitellä matkamme tuloksia ja samoin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen löydöksistä Mehän aina, meillähän oli sellainen vaikutelma ja tunne, ja tämä nyt tilintarkastustuomioistuin myös on vahvistanut, että meillä oli rahastojen käytöstä vain osittainen käsitys. Ja New Yorkissa myös tämän havaitsimme, että meidän on vähän vaikea nähdä, mitä rahoillamme tapahtuu. No, kiiltäviä esitteitä kyllä saamme eri YK virastoilta, mutta se miten me olemme Euroopan rahoista rahoja tilittäneet tai miten meille on niiden käytöstä kerrottu, niin äh, haluaisimme äh, jäsenvaltioiden järjestelmää vastaavan äh, tilinpitojärjestelmän kuin mitä niin myös YKlle. Ja nyt haluaisin tässä nostaa esiin tiettyjä seikkoja, jotka tulen myös nostamaan esiin varainhoitoasetuskysymyksen suhteen. Haluamme selkeän järjestelmän. Mahdollisuuksia on, mutta komissio ei itse asiassa vielä järjestelmää oikein käytä. Ajatellaan vaikkapa Kosovoa. Eurooppalaiset ovat merkittävä maksaja ja he ovat lähestulkoon omalla kotipihallamme, joten yksinkertaistetuin säännöin meidän olisi eh, paljon helpompi toimia ja tähän meidän tulisi pyrkiä. Olemme myös valitelleet sitä, että tilintarkastustuomioistuin omiin suosituksiinsa ei tätä meidän suositustamme ottanut mukaan, joten haluaisin kiinnittää tilintarkastustuomioistuimen vielä tähän huomion tähän asiaan ja kysyä heidän kokemuksistaan. Ilman merkittävää YK uudistusta voi olla vaikeaa saada aikaan edistystä ja siksi pidämme kyseenalaisena osallistumista tähän järjestelmään, kun ajatellaan äh, sitä, miten meidän rahojamme käytetään ja miten tämä tilivelvollisuus toimii, niin tämä on mielestäni hyvin järkyttävää suorastaan. Yksi esimerkki. Äh, ITFn alaisuudessa Guadadi Finanza Italiasta sekä Olaf sekä YK sisäiset tilintarkastajat katsoivat Kosovon rahan käyttöä ja tämä yhteinen tutkimuskomitea, niin nämä <laughs> tulokset muuten ne löytävät, löytyvät Wikileaksista, eli voitte tulla minulta tarkemmin kysymään näistä raporteista. Ja kun sitten näkee, miten meidän jäsenvaltiomme toimivat YK valiokunnassa. Siis he ovat vain ottaneet tiedoksi sen, mitä, mitä on tapahtunut. Ja kyseessä siis on petoksia, petoksia, joihin YK henkilöstö on osallistunut. Minkä näköisiä seuraamuksia ei ole syntynyt. Oli aika vastenmielisiä juttuja, kuten vaikkapa naispuolista sen henkilöstön seksuaalista häirintää. Kosovohan on muslimimaa ja kun sitten kuulee, että YK on vastuuhenkilöt ovat pakottaneet naisia tarjoamaan seksuaalisia palveluja saadakseen työpaikan. Ja kyseessä on siis tämä hieno äh, kansainvälinen taho, joka puhuu ihmisoikeuksien puolesta ja niin edelleen, niin, ja omat toimintatavat ovat tällaisia. Kyllä meidän täytyisi nyt nousta parikadeille, hyvät naiset ja herrat. Nämä kaikki asiakirjat meillä oli mukana ja menimme New Yorkiin iloisesti, mutta Voitteko uskoa? He eivät tehneet yhtään mitään. He eivät reagoineet mitenkään meidän tietoihimme ja vaikka olemme pyrkineet toistuvasti asiaan kiinnittämään huomiota, niin he ovat niin kylmäpäisiä, että mitään ei ole tehty, mitään ei ole tapahtunut. Atsimar Kakkis, eh, Graf eh, Lambdorf, Lambsdorff ää, eh, tietävät hyvin, mistä minä puhun. He ovat kuin teflonia, mikään ei mene perille. Mitä YK tekee, mitä YK on uudistusprosessissa tapahtuu ja minkä näköistä reaktiota me voimme olettaa saavamme. Ja pääjohtaja, joka on paikalla niin, että koordinaattorien kanssa tästä puhuimme aamulla ja kun sitten kuulen, että EU on tarkkailija jäsenenä YKssa ja sitten meitä esimerkiksi AKT-maat ovat jarruttaneet toimiamme ja äänestäneet ehdotuksemme nurin. Sellaiset AKT-maat, jotka saavat meiltä rahaa, niin YKssa sitten ne kaatavat meidän ehdotuksemme, joten kyllä tämä, tämä on ongelma. Ja tämä liittyy myös suurempaan kokonaisuuteen. Olemme YKlle hyvin kiitollisia siitä, että esimerkiksi Palestiinassa ylipäätään heidän rakenteensa kautta ihmisiä voidaan auttaa, mutta haluaisin kyllä komissiolta kuulla, kuinka pitkälle YK kanssa on neuvotteluissa päästy ja onko jotain edistystä tapahtunut. Saako komissio nähdä näitä YK asiakirjoja? Tähän asti ei ole saanut. Onko jotain edistystä tapahtunut niin, että voisimme nähdä paremmin kuin tähän asti, mitä meidän rahojemme kanssa oikein tapahtuu? No niin, meillähän on sitten tietenkin aina omat, omat varaumamme, äh, jotka toistuvat vuosittain vastuuvapauskysymyksissä. Tämä on tällainen päättymätön tarina. Esitän aina samat kysymykset, koska oikeastaan kovin paljon edistystä ei ole tapahtunut. Ja kun nyt äh, katsotaan varainhoitoasetusta, niin mielestäni tämä kysymys täytyisi kyllä katsoa myös sen suhteen, hyvin vakavasti ja olisin kysynyt myös komissiolta, että mitä, mitkä tarkistukset teidän mielestänne voisivat tältä osin olla sitten hyödyllisiä. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ai, nytkö? Olkaa hyvä. No, oliko kortti no? Okei. Okay. Ehkä teidän tarkastustuomioistuin ensin kuitenkin. Joten nyt puheenvuoron saisi äh, Kajer, mutta hänen, äh, häntä ennen Karel Pinksten äh, tilintarkastustuomioistuimen edustajana. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Sallinette minun ensiksi käyttää tilaisuutta hyväkseni, onnitellakseni teidän esittelijää, Ressleä. Minä ja tiimini olemme suurella kiinnostuksella lukeneet hänen työasiakirjansa. Oskan että Gräslän työasiakirja sitä erittäin hyvin Euroopan tilin tarkastustuomioistuimen auditoinnin johtopäätökset koskien niitä rahoja, jotka kulkevat YK kautta. On Euroopan Gressler, hän on tehnyt erinomaista työtä, kriittistä, niin kuin parlamentin jäsenen työn täytyy ollakin, hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Täytyy myös sanoa, että ymmärrän hänen hy- kriittisen asenteensa YKta kohtaan. Kuten te vähän ennen kuin te, me kävimme New Yorkissa aikaisemman kabinetin johtajan kanssa ja nykyisen EU-ulkosuhteiden johtajan kautta herra Fradurin kanssa. Ja tilintarkastustuomioistuimena täytyy ilmaista kantansa vähän alakanttiin. Meillä on poliittinen elin, joten täytyy olla hyvin varovainen, mutta sanotaan, että se mitä me koimme vierailun aikana resonoi oikein hyvin sen kanssa, mitä te, me mepinä olette kokeneet. Joten ymmärrän hyvin, mitä sanoitte. Jos puheenjohtaja teille käy, esittelen sen lyhyesti tilintarkastustuomioistuimen asiakirjan. Teen sen lyhyesti, koska, kuten sanoin, Rava Gressler on tehnyt hyvää työtä. Ja tiedän, että kaikki paikalla olleet jäsenet ovat lukeneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen – ja myös Roikaislen työasiakirja. Mutta ennen sitä, ennen kuin esittelen asiakirjamme lyhyesti, sanoisin, että tämän Tämä asiakirja on auditoinnin ensimmäinen osa, jossa vastaamme kahteen täsmälleen muotoiltuun kysymykseen, jotka tässä siteeraan. Olemme viemässä loppuun toista YKta koskevaa auditointiamme. Meillä on ollut jo ensimmäinen keskustelu toimistuvan jäsenten kanssa. Keskustelu jatkuu. Ja toinen kertomus tästä ongelmatiikasta valmistunee kahden kolmen kuukauden sisällä. Siis Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Pitää myös sanomani, että teidän asiakirjassa Ravakaisella mainitsitte Kosovon. Tilintarkastustuomioistuimen kahden auditoinnin puitteissa ei Kosovo-sanaa mainita. Mutta sanoisin tiedoksi kunnianarvoisille Euroopan parlamentin jäsenille, että yksi ensi vuoden teemoistamme tulee olemaan Kosova. Me tulee olemaan Kosova-auditointi, koska tiedämme, että parlamentin ja tämän valiokunnan puitteissa tähän on kiinnostusta. Ja toinen kommentti varainhoitoasetuksesta. Meillä on keskustelu käynnissä tilintarkastustuomioistuimessa, eli en voi aihetta kommentoida tässä vaiheessa. Sanon kuitenkin, että keskustelemme sitä tällä hetkellä. Jos sallitte, siirryn auditointiin. Esitimme kaksi kysymystä. Ensiksi, josko komissio päät, päättäessään työskennellä yhdessä YK kanssa. Onko sillä kriteereitä siihen? Arvioiko se etuja ja haittoja? Nopeus, laatu, läsnäolo kentällä kriteereinä. Jos komissio työskentelee yhdessä YK kanssa siitä on etua ja haittaa. Joten estimme sen kysymyksen tässä harjoituksessa. Arvioiko komissio etuja ja haittoja? Vastaus on ei. Etuja ja haittoja ei laiteta vaan eri kuppeihin, niin kuin normaalisti pitäisi tehdä, ihan juridisista kuin myös strategisista syistä. Tänään asettamamme kysymys koskee seurantaa. Antavatko komission seurantamenettelyt riittävästi tietoa toteutuksen tehokkuudesta? saavuttamisesta. Ja riittävästi tietoa rahoituksesta. Vastaus on jälleen ei. Siirryn nopeasti ensimmäisen kysymykseen. Liittyen ensimmäiseen kysymykseen tuomioistuin toteaa, että komissio ei näin rautalangasta vääntäen sanottuna käytä käytännön kriteeriä päätöksenteossaan pohtiessaan, tekeekö yhteistyötä vai eikö tekee, tee yhteistyötä Jukon kanssa auditoinnista kumpuaa selvästi, että komissio ei ennen päätöksentekoa että ennen päätöstä yhteistyöstä YK tai minkä tahansa YK-järjestön kanssa yhteistyötä sen tekemistä se ei arvioi, ovatko edut suuremmat kuin haitat. Eli YK-järjestön valinta ei perustu riittävään näyttöön siitä, että kyseinen lähestymistapa on tehokkaampi ja vaikuttavampi kuin muu tapa toimittaa apua. Kuten Gressle sanoi, tässä on tilaa reippaalle poliittiselle keskustelulle. Jos komissio työskentelee YK kanssa, on sen osoitettava, että se on paras tapa toimia. Sitten toinen kysymys. Seurantamenetelmät liittyen apuun, joka on toimitettu YK kautta. Tämä seurantamenettely ei ole riittävä. Jörpeiden ja DG Egon periaat välillä on eroa, kuten kertomuksessamme mainitaan. Komission ensimmäinen harjoitus oli tämä neljän pilarin analyysi varanhoitoastuksen mukaisesti. Se tehdään. Komissio tarkastelee kirjanpitoa, sisäistä kontrollia, ulkoista auditointia ja hankintaa. Sitten komissio tekemään kenttäseurantaansa, verifiointia luottaen YK kertomuksiin. Mutta tuomioistuin totesi, että komissio ei ole vielä saanut riittävästi informaatiota näistä YK kertomuksista. Mistä seuraa kysymys? Jos YK-raportteja täydennetään komission informaatiolla, komission kertomuksista, Riittääkö tämä ylimääräinen informaatio? Vastaus on ei, ei sekään riitä. Eli palatakseni YK raportteihin, voi sanoa, että ne ovat liian yleisiä. Ne eivät kerro kohdatusta ongelmista, ne ovat hyvin usein myöhässä. Eikä niissä ole riittävää tietoa projektien saavutuksista. Ainakin voi sanoa, että on mahdollisuuksia kritikoida voimakkaasti YK seurantaa, jos haluaa. Ja sitten mitä tulee ulkoisten tarkastajien suostuksen, joka on jatkuvasti kyseenalaistanut komission oikeuden tarkastaa mm, varainkäyttöjä. YK on sitä mieltä, että sen oma auditointi on riittävää, mutta Tämä auditan ei tarjoa riittävää näyttöä siitä, että rahoitus toimii käytännössä. Ja tilintarkastustuomioistuimena me olemme kokeneet myöskin ongelmia saada informaatiota YK-järjestöistä. Joten sanotaanko, että ongelmat jatkuvat. Joten keskustelulla on yhä sijaa. No sitten nopeasti muutama suositus. Me kannattaisimme sitä, että komissio laatisi kattavat suuntaviivat, käytännön kriteerit, yksinkertaisesti sanoen, ja tällainen olisi robusti päätöksentekomekanismi. Ja komission pitäisi pitää myös huolta siitä, että YK-raportit, jotka koskevat tuloksia ja vaikutuksia, kuten myöskin komission kenttäseuranta tarvitsevat riittävää lisätietoa. Komission olisi myöskin käytettävä mahdollisuuksia, äh, että se voisi tukeutua YK-auditointiin niin, että kaikki tiedon saantiongelmat nopeasti ratkaistaan. Tämä pääongelma. Tämä liittyy tähän YK-perheeseen, josta me kaikki pidämme. Mutta täällä on ehkä myös asenneongelma, johon törmäsitte, kun kävitte YK on päävajassa. Olisi myöskin painotettava yhteistyössä suorituskykyä. Ja palaisin siihen, mitä Arvo Gressle sanoi. Jatkaako komissio yhteistyötä YK kanssa ja miten? Mielestäni tilintarkastustuomioistuimen kertomuksista, kun sitä tarkkaan lukee, Meillä on toki eri YK-perheen järjestöjen nimet, mutta jos auditointia tarkkaan lukee, näette, että vaikkakin ilmaistuvat aika mietoja alakanttiin, niin tilintarkastustoimistoon suhtautuu erittäin kriittisesti siihen, mitä tämä noin 9 miljardia summekaan tuplaton noin viidessä vuodessa, miten nämä rahat kanavoidaan YKhan. Niin no Kressa sanoi, keskustelulla on sijaa, tämä keskustelu, jota parlamentin ja äh, komission pitäisi käydä pikemmin kuin tilintarkastustuomioistuimen. Kiitos huomiostanne. Kiitoksia. Ja nyt tosiaan herra Geier, olkaa hyvä. Herr Präsident, nach den deutlichen Worten Puheenjohtaja, tilintarkastustuomioistuin puhui niin selkein sanakäänteen, että minulla ei oikeastaan ole muuta sanottavaa. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että YK on tällainen keskinäisten kehujen kerho. Tässä on kovasti kehuttu mietintöäkin ja minäkin yhdyn tähän kehuun. Me kuulimme tintaruustuomioistuimen kertomuksen ja myöskin meillä on vuosikertomus vuodelta 2008. Rova Gressle on niin ikään käsitellyt tätä asiaa erittäin selkein sanakääntein ja antanut omat selkeät suosituksensa. Nähdäkseni ne seikat, jotka tässä nyt on otettu esiin, ovat erittäin relevantteja ja nämä johtaneet välittömiin reaktioihin. Emme odottaneet tätä kokousta ennen kuin ryhdyimme toimeen. Palan tähän hetken kuluttua. Sitä ennen voisin ehkä hieman selittää toimintaympäristöämme. Meillä on kaksi byrokraattista ja poliittista kompleksia, joilla on kummallakin oma toimintasääntönsä. myös New Yorkin realiteetit ja Brysselin todellisuus. En nyt halua syyttää ketään, mutta joskus on hieman epäjohdonmukaisuutta niissä toimissa toisella puolen. Jäsenvaltiot, ja, jotka ovat jäsenvaltiot sanovat, että älkää luottako siihen, mitä YK sanoo, Menkää New Yorkin, katsokaa mitä siellä tapahtuu käytössä. Kuitenkin samat äh, jäsenvaltiot toimivat New Yorkissa YK piirissä ja samat jäsenvaltiot sanovat, että ei, ei, ei millään muotoa ryhdytä tutkimaan tätä asiaa. Meillä on tilinpitojärjestelmämme ja meidän pitäisi luottaa siihen ja me emme ryhdy raportoimaan näistä asioista kenellekään muulle. Tämä on epä, e, epäjohdonmukaista. Näissä vaikeissa olosuhteissa meidän täytyy jollakin tavalla pystyä keskustelemaan, vaikka meillä on kahdet erilaiset säännöt ja sitten meillä on oma varainhoitoasetuksemme joka heijastelee Brysselin todellisuutta. Brysselin todellisuus ei ole asia, joka voidaan pakottaa New Yorkissa menevän lävitse. Meidän ei tarvitse, emme voi sitä tuputtaa kenellekään. Meidän täytyy saada nämä toimia rinta rinnan. Olemassa hyviäkin syitä etsiä kumppaneita maailmanlaajuisella kentällä, esimerkiksi kumppanuus YK kanssa – Tästä esimerkkinä ovat monien avunantajien yhteiset avustusrahastot. Ongelma on siinä, että näitä ei välttämättä määritellä käytännön tasolla, vaan pikemminkin korkeammassa asemassa olevat toimijat päättävät, että ryhdytään tai mennään mukaan tällaiseen monen tuenantajan rahastoon. Ja sitten pyritään pistämään asioita täytäntöön. Tämä on hankalaa. Emme ole tietenkään pikkumaisia, olemme valmiita keskustelemaan YK kanssa esimerkiksi elintarvikefasiliteetin yhteydessä. Meillä oli riittävästi järeitä aseita keskustella YK kanssa ja esittää vaatimuksia YKlle. YK sitten antoi loppujen lopuksi maa-analyysin, yhden yhtenäisen maa-analyysin, jonka avulla sitten pystymme tätä ohjelmaa pistämään täytäntöön yhden YK politiikka pitäisi saada aikaan, koska YKhan on kovin sirpaloitunut eri erillisvirastoihin ja eri rahastoihin. Meillä on hyviä syitä kuitenkin tehdä yhteistyötä YK kanssa. Esimerkiksi tilanteissa, joissa perinteinen yhteistyö on keskeytynyt tai häiriintynyt kriisien vuoksi. YK pystyy erittäin hyvin toimien kriisin jälkeisessä ajassa. Konfliktin jälkeinen toiminta, YK on neutraalius, neutraalius puolueettomuus ovat hyviä argumentteja mennä YK kanssa yhteistyöhön kriisin jälkeisessä tilanteessa. Silloinkin kun on kyse valtavan suurista hankkeista, voimme osallistua rahoituksiin ja myöskin hallintorakenteisiin. Tämä on hyvä myöskin Euroopan näkyvyyden kannalta, minä yhteistyön YK kanssa. Ei tämä tarkoita sitä, että päästään ongelmista eroon ja ylimielisyydestäkin, joka joskus valitsee YKn puolella. Ongelmia on. Siitä huolimatta me olemme tehneet yhteistyötä jo neljän vuoden ajan ja yhteistyö on parantunut puolin ja toisin. Meillä on enemmän kuin yksi kokous vuodessa. Silloin vertaillaan kokemuksia, esityslistoja, pyrkimyksiä, tavoitteita ja myöskin pyritään konkreettisiin tuloksiin. Voin antaa vain muutaman esimerkin ehkä tästä. Esimerkiksi näkyvyyskysymyksestä toteaisin, että meillä on nyt yhteiset suuntaviivat ja me pystymme valvomaan täytäntöön panoa näiden osalta. Kun EUn rahaa käytetään, annamme myöskin ohjeistuksen sen varmistamiseksi, että kaikki tietävät, että tämä on todellakin EU-rahaa, joka annetaan avustustoimintaan käytettäväksi. Olemme tiukanteet myöskin sääntöjä, jotka liittyvät YK rahoitusraportointiin rahankäyttöraportointiin. Meillä on kovasti yhteyksiä myöskin YK suuntaan. Ja tämän vuoden aikana on annettu uudet ohjeviiva, ohjenuorat, jotka liittyvät raportointiin silloin, kun rahaa on käytetty. Me tarkastamme myöskin varainhoidon valvontaprosessi, että viiden pilarin prosessi, joka liittyy Euroopan unionin varainhoitoasetukseen, on menettely, jotta tiukasti valvotaan. Säännönmukaisesti varmistamme, että sen toimivuus on kunnossa. Lisäksi meillä on oikeus tehdä tarkastuksia mukaan luettuna pistokokeita. Tästäkin on laadittu menettelyt. Huhtikuussa 2009 päätettiin tällaisten verifiointimenettelyiden käytöstä. Tiedän, että joskus tiintarkoistuomioistuin tarvitseekin ongelmia osvittaa ongelmista, että saadaan tietoa käyttöön. Tämä on hieman pahoiteltavaa. Tämä jälleen kerran liittyy YK-rakenteeseen, mutta aina kun on olemassa jonkinlainen tällainen monimutkainen rakenne, on olemassa yleisiä ohjeita, jotka lähetetään kentälle. Mutta joskus nämä pistetään Ö-mappiin ja nämä ohjeet jäävät lukematta pistetään hyllyyn pölyttymään. Ja sitten ei välttämättä ymmärretä, että nämä ovat poliittisesti erittäin tärkeitä ohjeita. Mikäli tiedetään, että asioita hoidetaan suljettujen ovien takana, me käytämme vaikutusvaltaamme YKssa ja saattaa olla hyvinkin pian asiakirjat sitten saadaan nähtäväksi. Olisi parempi, mikäli asiakirjat saisi ilman, että joutuu kepillä hieman hämmentämään, mutta hyvä, että tietoja loppujen saadaan. Herra Pinksten juuri totesi, että menneisyydessä kaikki yhteistyötä tukevat argumentit eivät ole niin kovinkaan eksplisiittisiä ennen kuin hankkeisiin ryhdyttiin. Vuonna 2009 annoin sisäisen ohjeen myöskin kaikille valtuuskunnille tai delegaatiolle ohjeet, että mistään asioista ei voida enää keskustella tai päättää, ellei ole mitään eksplisiittistä näyttöä argumenttien tueksi ryhtyä yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa. YK puolelta on saatu lupaus tämänvuotisesta kokouksesta. Lupaus antaa tällainen koontikertomus tilintarkastuksista. Me nyt tämä yhteisymmärrys on saatu aikaan YK kanssa ja me odottelemme nyt ensimmäistä tällaista tilintarkastuskertomusta. Sopimus tehtiin vasta kesäkuussa ja tämän jälkeen oli kesätauko, joten odottelemme tätä sisäisen tarkastuksen kertomusta nyt pikapuoli ja sitten määrä ajoin aina uutta kertomusta. Me tulemme tarkastamaan tuloksia ja varmistamaan sen, että rahalle saadaan arvoa. Tämän lisäksi meillä on erityinen verkkosivu näitä Irakin ja Afganistanin rahastoja varten. Sieltä kautta saa tietoa. Valtuuskuntien delegaatioiden päälliköitä myöskin raportoivat säännönmukaisesti yhteistyöstä, jota on tehty kansainvälisten järjestöjen kanssa. Etenkin siinä, kun on kyse ulkoisen avun yhteishallinnoinnista. Tiedämme, että myöskin eurooppalaisten veromaksien kannalta on erittäin tärkeää mennä yksityiskohtaiselle tasolle ja parantaa tätä byrokraattista toimintaympäristöä Tämä mahdollistaa sen, että saadaan suuria edistysaskeleita ja joka vuosi päästään hieman lähemmäksi sitä tavoitetta, johon pyritään tässäkin suhteessa. Ehkä lopuksi vielä muutama sana Kosovosta. Uskon, että meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että tässä tapauksessa valvontamenettelyt ja käytäntö ovat olleet erittäin monimutkaisia. Epäsäännönmukaisuuksien ja vastuukysymysten selvittäminen on ollut hyvin vaikeaa ja petosten jäljittäminen niin ikään. Tämä ei voi olla esimerkki siitä, miten meidän kannattaa tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa yleisesti ottaen. Tämä oli yksi ainutlaatuinen tapaus. Kaikki ongelmat johtuvat erityisistä olosuhteista, jotka liittyvät YK-mission toimintaan Kosovossa ja aika paineet olivat voimakkaasti taustalla. Tutkimuskomitea, joka perustettiin vuonna 2003 YK, ULAFin ja valvontayksikön kanssa – oli vastuussa tutkimuksista, jotka kohdistuivat näihin oletettuihin petoksiin ja väärinkäytöksiin, jotka, joita oli ilmeisesti esimerkiksi Pristiinan lentokentällä. ITF sitten lakkautettiin vuonna 2008 ja kaikki ITFn käsittelemättä jääneet asiat siirrettiin Kosovon EULEX-yksikön tutkittavaksi. Lisäksi Kosovon tilintarkastajan tilintarkastajille jätetty tutkittavaksi kaksi tapausta, jotka liittyvät UNMIKkiin. EULEX ja Kosovon korkein tilintarkastaja ovat ryhtyneet seurantatoimiin ja EULEX on vahvistanut sen tiedon, että kaikki ITFn loppuun käsittelytapaukset on arkistoitu Kosovon viranomaisten haltuun ja mitään aktiivisia avoin olevia asioita ei enää ole silloin, kun asioita hoidettiin Unmikilta EULEXin hoidettaviksi. YK on osallistuminen eri hankkeisiin liittymistä edeltävän avunkin osalta Kosovossa on rajoitettu siihen, että YK on toiminut alihankkina on joissakin pienissä hankkeissa. Valvonta rahoituksen osalta on ja pysyy komission hallussa. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte puheenvuoroani. Tässä kaikki. Kiitoksia, Rova Kresle. Kiitos. Kysymys vielä tähän Kosovo-kysymykseen liittyen. Viimeisin kirjallinen kysymykseni komissiolle äh, liittyy juuri ja nyt sanoitte, että EULEXiin tämä liittyy ja nyt jos oikein ymmärsin, te totesitte, että nämä arkistoidaan. Mukavahan se on tämä suuri arkisto ja myös politiikassa se on hyvin tärkeää, mm, mutta Kyllä minä nyt haluaisin kuulla lisää näistä tapauksista, joita ITF on työstänyt. Vaikut... Siis ymmärsinkö oikein, että ei tässä nyt enää mitään voi toivoa eikä odottaa, että siinäpä tämä. Kiitoksia. Ja sitten herra Kajer. Taidan olla nyt hieman epäkohtelias. Sain juuri tässä tiedon siitä, että ääntäni kovasti kaivataan budjettivaliokunnassa, siksi en joudu, ta, jouda jäämään tänne paikalle tämän pidemmäksi, mut, pidemmäksi aikaa, enkä voi odottaa vastausta, mutta esitän kuitenkin kysymyksen. Jos nyt saan vetää yhteen sen, mitä mielestäni komissio sanoi, niin vaikuttaisi siltä, että olette pitkälti tilintarkastustuomioistuimen kanssa sama, samoilla linjoilla – ja toteatte, että New York on ihan eh, eri maailmansa, oma maailmansa ja että maailma on hiukan erilainen paikka kuin mitä Eurooppa on. Mutta että olette ihan yhtä mieltä näistä huolenaiheista, joita rouva Gressle tässä toi esiin, ehkä nyt Kosovoa lukunottamatta. Monissa kohdin, joiden osalta itse esittäisin kritiikkiä, varmasti olette edistyneet. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin voidaan, on varmistettava, että Euroopan veromaksajien rahat, jos niitä käytetään YK-virastojen kautta, niin halutaan selkeää eh, tilinpitoa. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin eh, olisin kiitollinen jos äh, voisitte antaa vinkkinä meille, että YK ehkä olisi valmis tulemaan linjoillemme, jos meillä tiettyihin äh, maksueriin olisi ehkäpä tietyt äh, ehdot sitten sidottuna niihin – niin eikö tämä nyt olisi aika hyödyllistä, joten ehkäpä... Ja olisin kiitollinen, jos voisitte kertoa meille, miten me voisimme mahdollisesti ohjella näitä rahavirtoja uudelleen ja tätä kautta ehkäpä voisimme saada YK omille linjoillemme, jos mahdollista. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt komission edustaja saa vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Rava Gresslen käsitys EU-leksin suhteen on oikea. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen. Ja varmasti otamme herra Gaalen huomiot mukaan New Yorkiin. Kaikki tämä on jakautuneena budjettiin. Ei ole mitä erityistä kohtaa ne panoksemme YK-järjestelmään keskittyisivät. Monet ihmiset neuvottelevat tästä monessa instanssissa, mutta me sitten valvomme tätä Europeidistä. Pidämme huolta, että huolenaiheenne välittyvät YK-järjestelmälle. Va bene. Abbiamo concluso questo punto. Erinomaista. Nyt tämä esityslistan kohta on käsitelty ja todella järjestämme kuulemistilaisuuden aiheesta lainsäädäntöpäätökset, jotka ovat tällä hetkellä neuvostossa jäissä. Deutsche,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 Aferin. Yeah, uh, number Deutsch il relatore Cominciamo? No, perché... Allora, possiamo cominciare. Voimme aloittaa. Olemme nyt todella siis tulleet äh, kohtaan 23 äh, esityslistalla neuvoston jumiutuneet EUn taloudellisten etujen suojaamista koskevat lainsäädäntöhankkeet. Ja tänään meillä on todella erinomainen äh, mahdollisuus äh, kuulla näistä hyvin tärkeistä talousarvion valvontaan liittyvistä kysymyksistä ja juuri todella siis äh, taloudellisten etujen suojaaminen. Kyse on myös muuten asetuksesta, joka liittyy vastavuoroiseen avunantoon näiden äh, taloudellisten etujen suojaamisessa. Me tarvitsemme avoimuutta julkisten varojen suojelemiseksi. Ja kun puhutaan petoksen torjunnasta, niin sen on oltava aktiivista ja sitä varten tarvitaan neuvostolta kunnolliset puitteet niin, että asiat todella toimivat ja niin, että näitä julkisia varoja voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja samoin tätä mm, rang- näitä rangaistuksia ja sanktioita on vahvistettava ja tätä varten tarvittaisiin virka-apu, direktiivi ja myös todella siis ihan rikosoikeudelliset puitteet. Ajattelen tässä nyt oikeuslaitosten toimintaa, petoskysymyksiin liittyen ja myös korruptioon liittyen kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on myös osa meidän valiokuntamme toimintaa, kun järjestäytynyt rikollisuuskin on sekaantunut eurooppalaisiin julkisiin varoihin. Niin, valitettavasti me olemme nyt joutuneet järjestämään tämän kuulemisen, koska neuvosto jumittaa näitä ehdotuksia. Me tarvitsemme nyt poliittista tahtoa ja kyllä tulisi myös käyttää komission äh, tahtoa lähteä liikkeelle. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo todenneet haluavansa torjua petoksia entistä tehokkaammin Euroopan tasolla. Ja Euroopan unionin kansalaisillehan tämä on erittäin tärkeää, koska kyse on kaikkien veronmaksajien yhteisistä rahoista. Ja tästä syystä haluaisinkin toivottaa tervetulleeksi Kestuttis Sadaukaksen, Lota Kuulin, Olafista, samoin professori Farkasin, joka on rikosoikeuden ja kriminalistiikan laitoksen johtaja Mikolcin yliopistosta Unkarista, ja toivotan myös tervetulleeksi Rova Sikurellan Katanian yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tulleet osallistumaan tähän kuulemistilaisuuksemme te autatte meidän valiokuntaamme merkittävällä tavalla. Ja nyt todella johdantoa varten puheenvuoron saa esittelijämme Thomas Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr, kedves... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät vieraat, hyvät naiset ja herrat. Tällä kuulemisella pyritään saman edistystä liittyen edistykseen, jolla pyritään edistämään Euroopan kansalaisten etoja, mutta nämä ovat jumeutuneena päätöksenteon rattaisiin. Toinen päätös on ollut jumissa kuusi vuotta, toinen yhdeksän vuotta neuvoston estyslistalla päätöstä odottaa. Uskon, että yhteisön pitäisi kyetä suojelemaan itseään korruptiota, petoksia, rahanpesua vastaan liittyen yhteisen budjettiin. 2001 0109 pyrki luomaan direktiivin, joka suojelee EUta sellaisia rikoksia vastaan, joita artikla 325 Lissabonin sopimuksesta ei kata. Siinä määrittää rikosnimekkeet, äh, rangaistukset sekä ne, jotka syytteeseen voitaisiin asettaa – sinä luotaisiin elin jäsenvaltioiden kanssa yh- yhteistyössä, joka neutraisi näitä asioita, edistäisi asioita. Tämä toinen asiakokonaisuus taas pyrkisi keskenäiseen äh, hallinnolliseen apuun, avunantoon samalla tarkoituksella. On olemassa lainsäädäntöä, antaisi täydentävää tukoa näille elimille petoksen vastaiseen toiminnassa. Tämä ei antaisi Olafille tai komissiolle mitään lisätutkintaoikeuksia, vaan tämä rajoittuisi yleiseen hallinnollisen yhteistyöhön. Näitä kahta asetusta ei ole hyväksytty, ja se, että meillä ei niitä ole, tekee rikosteen tunnistamisen vaikeammaksi. Ja toivottavasti tämä Kuuleminen antaa uutta tulta purjeisiin prosessille. Esittelen teen parhaani vauhditaakseni tätä prosessia ja uskon, että valiokuntamme kykenee ilmaisemaan yhteistä poliittista tahtoaan, mikä vahvistaisi prosessia. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin pohjat. Grazie, onorevole Deutsch. Kiitokset edustaja Deutsch. Ja nyt puheenvuoron saa Kestuutissa Dauskas, verotus- tarkastustoiminta tarkastustoimintaa ja petosten torjuntaa koskevista asioista vastaavan komissaari Shemetan kabinettipäällikkö. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin saamastani kutsusta tulla puhumaan tälle arvostetulle yleisölle. Komissaari Shemeta oli täällä jo tänä aamuna ja tietystikin lähettää terveisensä nyt iltapäivänkin kokoukseen. Hänen oli vaikea tulla tänne toista kertaa samana päivänä, varsinkin nyt kun lentokentällä on lakko, joten komissaari on vaikea olla useammassa paikassa samanaikaisesti. Hän on tässä logistisia ongelmia. Yhteisön taloudellisten etujen suojelu on tietystikin äärimmäisen tärkeä aihe ja komissio halusi pitää erittäin hyvänä tätä kuulemisen järjestämistä ylipäänsä. Tämä tarjoaa loistavan tilaisuuden keskustella siitä, mitä nyt pitäisi tehdä, nyt kun meillä on uusi oikeudellinen perusta. Aion ensimmäiseksi tarkastella rikosoikeudellista direktiiviä ja toiseksi sitten asetusehdotusta. Mitä tähän rikosoikeudellisen direktiivin tulee, on pahoiteltava se, että kolmannen pilarin välineiden käyttö yhteisön taloudellisten suomiseksi on kestänyt niin kovin pitkään ennen kuin se on saatu aikaan ja mitään edistystä ei ole saatu edes aikaan direktiiviehdotuksen jälkeen sen jälkeen, kun parlamentti hyväksyi oman mietintönsä. Voisin huomata, että komissio on kuitenkin toiminut johdonmukaisesti sen jälkeen, kun se teki muutetun ehdotuksensa vuonna 2002. Kaksi arvointikertomusta on annettu siitä, miten jäsenvaltiot ovat pistäneet yleissopimusta täytäntöön ja sen pöytäkirjaa. 2004-2008 hyväksyttiin sääntöjä, jotka piti pistää kansalliseen lainsäädäntöön, ja tämän jälkeen lähetettiin kirjelmä niille jäsenvaltioille, jotka komission mielestä eivät olleet hoitaneet asiaa kuntoon. Niiltä vaadittiin lisätietoja. Raporteissa on määritelty joitakin puutteita siinä tavassa, jolla jotkut jäsenvaltiot ovat pisteen työsopimusta täytäntöön ja sen pöytäkirja etenkin. Määritelmien täytäntöönpano esimerkiksi silloin, kun on kyse petoksista, rikosoikeudelliset seuraamukset ja korruption seuraamukset. Komissio ei ole saanut kaikkia vastauksia esittämiinsä kysymyksiin, joten saattaa olla, että komission täytyy ryhtyä lisätoimiin. Verifiointiprosessi vanhojen kolmannen pilarin instrumenttiin suhteen on edistynyt kuitenkin Tsekimaalla ja Maltalla on ongelmia, koska ne eivät ole ratifioineet. Ja kuusi vuotta on kuitenkin kulunut, että ne, kulunut näiden maiden liittymisestä, joten tätä emme voi hyväksyä. Nyt meillä on vankka pohja, jolta toimia ja uusi perussopimus, joka liittyy Euroopan unionin toimintaan ja artikla 235 siellä, joka asiaan pätee. Se on erilainen kuin vanha artikla 280 yhteisösopimuksessa. Artikla 280 mahdollisesti että jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn ja taisteluun yhteisön taloudellisten etujen suojamiseksi korttivastaisen taistelun. Jäsenvaltioissakin pyrittiin suojamaan yhteisön taloudellisia etuja, mutta kansallinen rikosoikeus ei silloin kuulunut kuvan mukaan, eikä kansa, eivätkä kansalliset oikeudelliset menettelyt. Nyt tämä puute on korjattu artiklassa 325 Euroopan unionin uudessa perussopimuksessa. Komissaari Shemeta haluaisikin siksi kuunnella huolella tänään valiokunnan jäsenten näkemyksiä siitä, miten tätä lainsäädäntöehdotusta voitaisiin viedä eteenpäin jatkossa. Komissaari ei katso, että voimme yksinkertaisesti vetää ehdotuksen pois, vaan pikemminkin hän katsoo, että ehdotusta täytyy joko ajantasaistaa tai korjata se uudella ehdotuksella, joka perustuu artiklan 325. Komissaari Semetta on pyytänyt palveluitaan yhdessä varapuheenjohtaja Redingin palveluiden kanssa pohtimaan sitä, olisiko soviliasta antaa uusi direktiiviehdotus tai ajantasaista ehdotusta Euroopan parlamentin tuella. Komissio on vakuuttunut siitä, että lisäedistystä voitaisiin saada tällä tavalla myöskin neuvoston puolella. Sitten tämä toinen ehdotus, joka liittyy vastavuoroiseen hallinnolliseen apuun silloin, kun pyritään suojamaan yhteisön taroisia etuja. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa siitä, missä nyt mennään, kun on kyse vastavuoroisesta hallinnollisesta avusta ja miksi nyt tämä kuuleminen on niin ajankohtainen. Yhtäältä komissio on pistänyt liikkeelle vuonna 2004 aloitteen, joka liittyy asetusehdotukseen. Tarkoituksena on luoda yleiset puitekehykset, joita tarvitaan yhteisön taloudellisten etujen suojamiseksi. Ehdotus mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot ja komissio tekevät koordinoidulla tavalla yhteistyötä, auttavat toisiaan ja vaihtavat tietoja kaikista niistä asioista, jotka liittyvät petosten torjuntaan. Asetus 15 tai pikemmin 515 kautta 97, joka liittyy hallinnolliseen apuun tullikysymyksissä kuulu tähän kuvan mukaan. EUn tulopuoli ja menopuoli olisivat kumpikin katettuina sekä suorat verot, epäsuorat verot, ALV, petokset ja kaikki tämän tyyppiset kuuluisivat saman lainsäädännön piirin. Tämä uudelleen laadittu versio myöskin ottaisi mukaan rahan pesun näiden toimin yhteydessä. Jäsenvaltiot ovat kesäkuussa neuvostossa saaneet aikaan poliisi, poliittisen kompromissin tästä uudenlaadetusta versiosta asetukseksi 17 kautta 97 vuodelta 2003. Tämä liittyy ALV-petoksiin ja hallinnollisen yhteistyöhön näiden torjunnassa. Jäsenvaltioiden veroviranomaiset, kun ne taistelevat AV-petoksia vastaan pystyä toimimaan tehokkaammin tämän päätöksen pohjalta. Jotta voitaisiin edistää monenvälistä yhteistyötä, luodaan Eurofiske-verkosto, jossa kansallisviranomaiset ovat mukana. Siksi nyt on aivan oikea aika uudelleen arvioida ehdotusta keskinäisen hallinnollisen avun varmistamiseksi asetuksen avulla. Kuljetaan huomioon poliittinen kehitys ja konsensus, joka liittyy Eurofiskiin ja monenvälisen hallinnollisen apuun. Haluaisin nyt esittää kolme vaihtoehtoa, jotka komissiolla on näiden ehdotusten pohjalta, jotka liittyvät keskinäiseen hallinnolliseen apuun. Vaihtoehto yksi olisi se, että hylätään kunnianhimoinen tavoite, joka liittyy alveihin ja vedetään pois koko ehdotus sinänsä. Vaihtoehto kaksi voisi olla se, että uuden tai korvataan asetusehdotus ja annetaan uusi ehdotus tai erilainen ehdotus kuin aikaan, mikä liittyy keskinäisen hallinnollisen apuun, mutta tästä tehtäisiin ALV-petokset ulkopuolelle. Taikka sitten vain joksikin aikaa kolmen vuoden ajaksi, siksi kunnes EUFISC-järjestelmää voidaan paremmin arvioida. Kysymys kuuluukin nyt, onko tämä asetus todellakin tarpeen ALV-alalla tai onko siitä mitään järkeä, mikäli ALV jätetään sen soveltamisalan ulkopuolelle. Olaf on kertonut meille, että rakennerahastopuolella tarve on suhteellisen pieni. Suurin osa tapauksista on kansallisia, eikä silloin tarvita jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä niiden selvittämiseksi. Voidaan myöskin keskustella siitä, onko keskeinen hallinnollinen apu rakennerahastopuolella sellainen, että se voitaisiin integroida tähän uudelleen laadittuun version asetuksesta 515 joka liittyy tähän avunantoon maatalouspuolella ja tulliasioissa. Tai sitten voidaan tehdä uusi ehdotus. Nyt kun sopimus on saatu aikaan tästä uudelleenlaadusta versiosta, olisi ehkä ennenaikaista tehdä päätöstä uudesta lainsäädännöstä, jossa olisi mukana ALV-kysymys. Mitä tulee al- alviin? Meidän täytyy tarkalleen analysoida tilannetta ja kustannushyötysuhdetta, joka liittyisi komission toimiin ALV-petosten jäljittämisessä mukaan luettuna lisää inhimilliset resurssit, tarpeet. Tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin se, mitä on saatu kokemuksina, mitä on saatu, minkälaisia kokemuksia on saatu EU-Fisken-verkoston käytännön toiminnasta ja miten voitaisiin Eurofiske-ryhmässä sitten asioita parantaa edelleenkin se, kun se ryhtyy toimintaan. Vuoden 2006 ehdotusten jälkeen, jotka liittyvät keskinäiseen hallinnolliseen apuun, tiettyjä, on havaittu, että tiettyjä etuja tästä olisi. Esimerkiksi se, että pakollinen puitekehys luotaisiin tietojenvaihtoa varten, olipa sitten kyse rakennerahastoista, taka-alvipetoksista, ja komissio olisi mukana tässä. Taksud, pääosasto ja Olaf olisi mukana artiklan 235 mukaisesti perustamissopimuksessa. Tämä ei pakottaisi mitään, ei antaisi uusia raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille vaan pikemminkin todettaisiin, että niin sanotusta isoista jutuista pitäisi tietoa vaihtaa, eikä tämä millään tavalla vaikuttaisi myöskin uudelleen laadittuun asetukseen soveltamisalan. Toinen etu olisi se, että tällä olisi tällainen monialainen vaikutus, koska tämä uusi ehdotus kattaa pelkästään alva ALV-kysymykset, mutta tässä voitaisiin keskittyä laajempiin kysymyksiin, suuriin petostapauksiin, jotka ovat relevantteja EUn kannalta. Ja kolmanneksi Tämä tarjoaisi komissiolle paljon aktiivisemman roolin. Komissio auttaisi yhteistyössä ja tarjoaisi myöskin foorumin taka- ja erilaisia palveluita jäsenvaltioille, mahdollistaisi myöskin jäsenvaltioiden välisen juohevan tiedonvaihdon. Uudelleen laadittu asetusversio toimisi siten, että pelkästään jäsenvaltiot toimisivat keskenään ja komissio olisi tästä syrjästä katsojan asemassa logistisena apuna, mutta se ei kuitenkaan olisi niin, niin voimakkaasti mukana kuin tässä Eurofisk-järjestelmässä. Joten loppujen lopuksi tätä keskustelua ei ole saatu vielä päätökseen näistä kahdesta asiasta, vaan mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne ja kiitoksia joka tapauksessa, että sain esittää puheenvuoroni. Mikäli teillä on mitään kysyttävää, niin olen varma, että kollegani Lothar Kuhl voi niin ikään vastata niihin. Grazie molto. Kiitos paljon. Grazie al signor Sadaus. Kiitokset teille, herra Sadauskas. Ja nyt puheenvuoron saa todella Lotsa Kuhl, joka on Olafin organisaatiosuunnittelusta ja politiikasta vastaavan yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte ein... Kiitos, puheenjohtaja. Muutamia lyhyitä täydentäviä huomioita ehkä minulta, koska paljonhan tässä jo kuultiinkin herra Shemetan kabinettipäällikkö Sadauskasilta. Mielestäni on hyvä, että molempia ehdotuksia käsitellään tässä yhdessä, sillä kysehän on yhteiskokonaisuudesta ja todella Olaf on tässä siis myös mukana. Ja kyse on kahdesta kysymyksestä, jotka ovat olleet erittäin arkaluontoisia menneisyydessäkin. Eli yhtäältä kysymys siitä, miten pitkälti Euroopan lainsäädäntö voi kattaa rikosoikeudellisia kysymyksiä ja toisaalta siitä, miten ALV-petokset käsitellään, mikä on komission mandaatti tässä kysymyksessä ajatellen oikeusperustaa liittyen petoksen torjuntaan. Mitä tulee taloudellisten etujen rikosoikeudelliseen suojaamiseen, niin tässä on mielestäni kaksi haastetta. Jos nyt katsotaan, että mitä tapahtuu jatkossa, niin yhtäältä kyse on materiaalisesta rikosoikeudesta, mutta toisaalta kyse on yleisesti yhteistyöstä Olafin sekä jäsenvaltioiden ää, viranomaisten yhteistyöstä, mitä rikosoikeudellisiin seuraamuksiin tulee. Ja kyse on tämän lisäksi vielä toimielin ulottuvuudesta, eli eh, Euroopan syyttäjä, viranomainen ja siihen liittyvät lainsäädäntöaloitteet. Tässä ehkä muutamia haasteita, jotka liittyvät näihin kysymyksiin ja mm, jotka ovat hyvin tärkeitä kaikki. Ensinnäkin oikeudellinen lähentyminen eh, materiaalisen eh, rikosoikeuden alalla. Herra Sadauskas juuri viittasi siihen, että meillä on olemassa jo oikeudellisia välineitä esimerkiksi kolmannessa pilarissa samoin menettelyt, jotka vihdoin nyt siis ovat, on saatu voimaan. Ja meillähän on myös toinen lisäpöytäkirja Italian ratifioinnin jälkeen voimassa 2008. Ja nyt tässä ollaan täytäntöönpanoprosessia seuraamassa. Komissio on tehnyt kaksi hyvin kattavaa kertomusta, jotka kyllä toteavat, että edistystä on tapahtunut, mutta jotka myös toteavat, että tilanne edelleenkään ei ole täysin tyydyttävä. Meillä on edelleen ekvivalenssipuutteita ja myös täytäntöönpanopuutteita joissain jäsenvaltioissa. Ja tämän lisäksi erityisesti meillä ei ole yhteisiä rikosnimikkeistöjä jäsenvaltioissa, vaan edelleen toimitaan kunkin jäsenvaltion oman nimikkeistön pohjalta. Ja tämä nyt johtaa tällaiseen varsinaiseen tilkkutäkkiin. Ja eurooppalaisessa yhteistyössä aina täytyy yksittäiset tapaukset tapauskohtaisesti katsoa, mikä ää, on kansallinen lainsäädäntö, jonka pohjalta toimitaan. Eli meillä ei ole yhtenäistä kaikissa jäsenvaltioissa täytäntöön pantua järjestelmää. Tämän lisäksi on todettava, että prosessi tulee komissiota ja myös neuvostoa vielä pohdituttamaan kun ajatellaan näitä jäsenvaltioita, joissa nyt mahdollisesti on konkreettisia puutteita toisen kertomuksen pohjalta ja komissio lähettää niille siis kirjeitä ja pyytää niiltä lisäselvityksiä sen suhteen, mitkä niiden mielestä niiden velvollisuudet sopimuksen mukaan ovat. Tämä saattaa johtaa yhteisön tuomioistuinkäsittelyyn ja tätä prosessia toki ajetaan sitten, mutta mutta lainsäädäntöpuolelta Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen valossa tarvitaan ja on luotava yhtenäiset oikeudelliset puitteet, joiden ratifiointia ei enää tarvita uusia jäsenvaltioita varten, jos uusia jäsenvaltioita unioniin liittyy. No niin, Artikla 325 avaa aivan uudet näkymät, kun komissio teki vuonna 2001 oman ehdotuksensa eh, katsottiin hyvin tarkkaan, mitä artikla 280 merkitsee. Siinähän kyse oli poikkeuksesta sen suhteen, että käytetäänkö jäsenvaltion tai sovelletaanko jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vastaus oli ei. Eli tässä Eh, itse asiassa kolmannen pilarin eh, lainsäädä, yhteisön lainsäädännöstä siirrettiin nämä kysymykset pois ja yhteistyö Olafin sekä kansallisten viranomaisten rikosoikeusseurantaviranomaisten välillä. Eh, tätä yhteistyötä voidaan vielä täydentää Olafin käynnissä olevan uudistuksen kautta ja 325 artiklan pohjalta voisi olla mahdollista mennä pidemmälle kuin tähän asti. Sitten kolmas asia, jonka halusin nostaa esiin vielä lyhyesti. Tässä kyse on tietenkin tulevaisuuden näkymistä, eh, rikostutkinta ja rikosseuraamukset tulevaisuudessa. Minkälaiset oikeudelliset puitteet viranomaisen taustalle halutaan. Entä viranomaisen toimivalta, miten se määritellään? Tätä varten tarvitaan Euroopan tason väline, joka hyvin selvästi määrittelee, mitä rikoksia varten tarvitaan tai mitä, mistä, minkä tyyppisistä rikoksista on vastuussa eurooppalainen viranomainen, syyttäjäviranomainen ja mistä taas ei. Ja jonain, meidän on valmistauduttava siihen, että nämä kysymykset ovat edessämme jonain päivänä ja meidän tulisi näitä valmistella lainsäädännön kautta jo nyt. On myönnettävä, että täm, nämä näkymät ehkä ovat hiukan kauempana vielä ja aikaa tarvitaan, mutta artiklan 325 on aina nähtävä EU-sopimuksen äh, kahdeksankymmentäkaksi artiklan rinnalla. Ja mitä tulee sitten tähän ALV-asetukseen, eli vastavuoroinen yhteistyö, tässä mielestäni on kolme haastetta. Ensimmäinen haaste on seuraava. Oikeudelliset puitteet on selvitettävä. Edelleen valitettavasti tämä on aika kiistanalainen kysymys. Tästä kiistellään neuvoston kanssa. Ja toinen haaste ovat Euroopan tason on operatiiviset tarpeet, näiden selvittäminen. Ja kolmas haaste on se, johon herra Sadauskaskin tähän viittasi, eli tällainen äh, lainsäädännön mahdollisuuksien kartoittaminen. Ensinnäkin nämä oikeudelliset puitteet. Miksi ongelmat ovat olleet alusta alkaen neuvostossa näin suuria. Miksi edistystä ei ole saatu aikaan? Miksi jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet sitä, että taloudellisia etuja suojellessa tarvittaisiin Euroopan tason viranomaista ja että Euroopan juuri ALV-kysymyksissä Euroopan tason syyttäjäviranomainen voisi toimia. Niin tämä ongelma neuvostossa johtuu vuoden 1995 2988 asetuksen epäselvyydestä juuri tulopuolella omien varojen kohdalla. Eli kun näitä taloudellisten etujen suojaamista koskevia määritelmiä aikoinaan tehtiin, niin tämä oli ikään kuin kahtalainen kokonaisuus. Oli yhtäältä väärinkäytökset ja tässä olivat sitten, oli sitten Olaf ja 2185 sekä 1073 asetukset. Ja sitten ALV-alalla taas, joka taas ei liittynyt perinteisiin omiin varoihin, niin ALVn kohdalla tehtiin ero. Mutta samalla on aivan ilmeistä, että että niin 280 artikla Amsterdamin sopimuksessa kuin 325 Lissabonin sopimuksessakin on tulkittava niin, että taloudelliset edut koskevat ensinnäkin koko, kaikkia talousarvion menoja, mutta toisaalta myös koko omien varojen soveltamisalaa ja yhteisen tuomioistuimen päätösten mukaan mennään vieläkin pidemmälle ylipäätään Euroopan unionin äh, omaisuuteen äh, liittyvä etu ja tämän suojelu. Eli kun lainsäätäjä nyt on äh, tehnyt eron ALV ALVn ja muiden taloudellisten etujen suhteen. Ja nyt ihan viimeisimmät Eurofisk tai Recast sääntö niin on sovittu vain yhteistyöstä veroalalla ja lähentymisestä veroalalla, mutta tämä luonnollisesti eurooppalaiselta kannalta jäi hiukan puutteelliseksi, koska kaikki olemme täysin samaa mieltä siitä, että kyse on ennen kaikkea veronmaksajan edusta. Tähän tarvitaan lisää selvitystä, sillä kun, jos Olaf nyt haluaa tehdä yhteistyötä kans, kansallisten veroviranomaisten kanssa tai että veroviranomaiset jopa pyytävät Olafilta virka-apua, niin aina ensimmäinen kysymys on, mikä oikeusperusta? Ja ainut vihje, jonka voimme antaa, on, että no, meillä on EU-sopimuksessa EUn taloudellisia etuja koskeva artikla 325, joka kattaa myös ALVn, ja tällöin meillä on mandaatti tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mutta tämä on aika rajoittunut mahdollisuus ja esimerkiksi ihan konkreettisen tietojenvaihdon suhteen. Ja me emme pääse puusta pitkään ennen kuin saamme selkeän toimivan välineen jos, jonka kautta todetaan, että komission tehtävä on tehdä operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Ja toinen tähän liittyvä juttu on juuri eh, toiminnan tarve. Tästähän muuten myös teidän valiokuntanne vuonna 2008 järjesti kuulemistilaisuuden ja jopa kansalliset tilintarkastustuomioistuimet kertomuksissaan ovat vahvistaneet, että ALV-petoskysymyksessä tarvittaisiin tarvittaisiin Euroopan laajuinen clearaustaho, joka voisi tehdä yhteistyötä, joka voisi toimittaa tai pyytää jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja jonka kanssa eurooppalaisilla Euroopan jäsenvaltioiden viranomaisilla olisi todella velvollisuus tehdä yhteistyötä ja näin voitaisiin toteuttaa monenvälistä, ää, monen, monenvälistä tietojen vaihtoa esimerkiksi näiden karuselipetosten selvittämiseksi. Ja siksi toimintatarve on edelleen suuri ja tällä hetkellä neuvosto on vaikeissa neuvotteluissa se myönnettäköön saanut aikaan Eurofiskin suhteen kompromissin ja kaikki tiedämme, että jäsenvaltioille edelleen tämä on todella punainen vaate, että komission kanssa jouduttaisiin tekemään jonkinnäköistä operationaalista yhteistyötä. Ja tämä on myös erittäin poliittinen kysymys. Ja meidän täytyykin nyt kun Eurofisk-asetusta ollaan, se, niin sehän, sitä ei ole vielä edes hyväksytty, se on Koreperin tasolla tällä hetkellä. Ehkäpä meidän täytyy tälle asetukselle ensin antaa mahdollisuus ja nähdä, eh, minkälaista, miten jäsenvaltiot ottavat kantaa. Sitten tulee eri eh, työryhmiä. Sitten on tämä Eurocarnet-ehdotus, jossa komissio on tehnyt Belgian kanssa yhteistyötä. Eli täytyy nyt ensin katsoa, että miten nämä asiat etenevät ja sitten vielä yksi kysymys, jota emme myöskään saa unohtaa, nimittäin Olafin toiminnan painopistealueet. Me tiedämme, että meillä on monilla aloilla painopisteitä ja samalla rajoit, rajalliset resurssit. Ja tässä on varsinainen haaste meille, vaikka keskittyisimme vain suuriin juttuihin, niin jos me emme saa lisää varoja myös henkilöstöä, henkilöstön palkkaamiseen, niin me emme pysty, pysty hoitamaan näitä tehtäviämme. Ja kaikki tämä varmasti täytyy ottaa huomioon, kun näitä keskusteluja käydään. Ja näin haluaisin päättää puheenvuoroni. Kiitoksia. Grazielle. Kiitokset teille. Ja nyt voimme esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua näiden kahden puheenvuoron jälkeen. Vabbè. Mi chiedeva il vicepresidente Staes, siccome ne... Ja nyt kun herra varapuheenjohtaja Staes joutuu poistumaan, niin hän ehdotti, että kuulisimme ensin kaikki alustukset ja kävisimme keskustelua vasta tämän jälkeen. Kyllä kai tämä käy, joten nyt kuulemme professori Farkas ja rikosoikeuden ja kriminalistiikan laitoksen johtaja Mikolcin yliopistosta Unkarista. <clears throat> Köszönöm a szót. <clears throat> Engedelmet kérek, hogy az anyanyelven... Hyvät naiset ja herrat. Taka anteeksi, että käytän äidinkieltä Olen asiantuntija äh, eh, rikosoikeuden äh, eh, spesialisti – ja olen toiminut kansalaisjärjestössä, joka pyrkii suojelemaan EUn taloudellisia etuja. Olen myöskin rikosoikeuden laitoksen johtaja Miskolcin yliopistossa. Viime vuosina on kaikenlaista sattunut. Radikaali muutos tuli Lissabonin sopimuksen myötä. Tänä aikana olemme nähneet joukon pyrkimyksiä, joukon neuvotteluita ja minimikompromissin, joka muotoiltiin vuonna 2001 direktiivin yhteydessä. Ajat ovat muuttuneet. Nyt meillä on mielestäni ainutlaatuinen mahdollisuus, anteeksi, että käytän tällaista pateettista ilmaisua, mutta nyt kun la- lainsäädäntö on muuttunut ja uusia oikeudellisia standardeja on otettu käyttöön, liittyen EUn taloudellisiin etuihin. Minulla ei ollut aikaisemmin keskusteluja Kuulin kanssa, mutta yksi viesteistäni teille on seuraava. Nyt kun Lissabonin sopimus on, on postannut tämän pilarirakennelman ja vastavuoroisen tunnustamisen periaate on tullut mukaan perussopimukseen perusperiaatteena. Ajatellaan artikla 325. joka myös kuumoinut artiklan, ne, pykälän 4 artiklasta 280 aikaisemmassa sopimuksesta, jossa sanottiin, että EU ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden rikosoikeuteen. Kaikki tällaiset muutokset ovat ta- tarjoavat uusia mahdollisuuksia. 2001 direktiivi perustui kompromissiin ja kaikki hyvin tiedämme, että substantiaalinen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuden, kenties velvollisuudenkin jäsenvaltiolle – Äh, puuttua mikä tahansa EUn etujen loukkaukseen. Tätä myös sisään että jäsenvaltiot voivat, voivat tehdä paljon tällä alueella ja tiedämme myös, että kansallinen rikosoikeus suverenisuuden viimeisenä linnakkeena – on jokaisen jäsenvaltion suojelevan katseen alla. Mikä tietysti vaikeuttaa pyrkimyksiä. En úgy gondolom, hogy lainsäädännön harmonisoimiselle. Vaikka aikaisempina ajanjaksona ei ollut mitään näitä mahdollisuuksia, toimia aktiivisemmin prosessioikeutta liittyen ole tällaisten etujen suojaamiseen. Haluaisin viitata kuitenkin oikeusalueen yhteistyöhön. jossa se e toimintamahdollisuuksia on laajennettu. Ja tältä tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden edetä tehokkaasti. Ja sitten muutama huomio prosessiin liittyen. Uskon, että vaikkapa jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaiset päättävätkin, milloin ryhdytään toimiin. Lissabonin sopimus on kuitenkin avartanut mahdollisuuksia kun kolmen pilarin järjestelmästä on luovuttu, on nyt mahdollisuuksia läheisempään yhteistyöhön. Ja nyt kun ajatus yleisestä syyttäjästä ei ole mikään idea, vaan mahdollisuus, jolle on oikeudellinen perusta. Koska on mahdollisuus EUlle edetä sekä rikosoikeudessa sinänsä että prosessioikeudessa. Totta kai kaikki tämä edellyttää kompromisseja, enkä minä ole mikään ennustajaukko. En osaa sanoa, mitä mahdollisuuksia neuvottelut avaavat. Mutta on realistista ajatella, että tämä monimutkainen asetus toisaalta julkisen syyttäjän viraston luomiseksi ja sitten taas sitä yhteistyötä Justin ja muiden välillä tarjoaa mahdollisuuden tehostaa EUn taloudellisten etujen suojelemista vastaisuudessa. Kiitos huomiosta. Grazie. Diamo la parola. Ja nyt puheenvuoro Rosaria Sikurellalla Katanen yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta pyydän. Eh, grazie. Eh, una, due... Eh. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin pieni selvennys. Koska minulla on kovin vähän aikaa käytössäni, haluaisin keskittyä lähinnä tähän direktiiviehdotukseen ja yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeuksien suojeluun. Haluaisin nyt keskittyä kolmeen painopistealueeseen. Lyhyesti haluaisin yleisesti tarkastella Euroopan unionin uusia toimivaltuuksia rikosoikeuden alalla nyt kun Lissabonin sopimus on tämä mahdollistanut toiseksi työn tarkastelemaan oikeudellista perustaa, sen direktiivin taustalla olevaa oikeudellista perustaa ja myöskin rikosoikeudellisia menettelyitä yhteisön taloudellisten etujen suojamiseksi. Lisäksi kolmas painopistealue tulee olemaan ennuste sen suhteen, miten tämä direktiivi saataisiin hyväksyttyä ja pistettyä täytäntöön. Ensinnäkin yleisiä huomioita, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin toimivaltuuksiin, joita unilla nyt on. Tähän tiedetään, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja professori Farkas jo siihen viittasikin. Nyt ensimmäistä kertaa sopimuksessa lukee, että Euroopan unionilla on oikeus ryhtyä toimiin, jotka suoraan vaikuttavat harmonisoivalla tavalla rikosoikeudellisiin menettelyihin jäsenvaltioissa. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unioni saa todellakin rikosoikeudellistakin toimivaltaa. Perussopimus antaa unionille mahdollisuuden ryhtyä laatimaan lainsäädäntöä joka on pätevää jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot, tai pikemminkin Lissabonin sopimus, mahdollistaa direktiivien antamisen rikosoikeudellisissa kysymyksissä. Kyse on niinkään sitovista oikeudellisista välineistä, vaan pikemminkin annetaan vähimmäisnormit tällaisia kysymyksiä varten. Tässä on kaksi peruslähtökohtaa taustalla. Kun on kyse vakavista rikoksista, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, näitähän on olemassa kokonainen luettelo näistä rikosnimikkeistä, ja sitten toinen perusta ryhtyä toimeen on ehkä vielä herkempi kysymys, nimittäin mikäli valitsee tilanne, jossa halutaan lähentää rikosoikeudellisia menettelyitä jäsenvaltioiden välillä ja katsotaan tämän olevan tarpeellista, jotta saataisiin aikaan tehokasta Euroopan unionin politiikkaa. Tämä on toinen lähestymistapa tai lähtökohta unionin toimille. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiolla on velvollisuutena pistää direktiivi täytäntöön ja silloin täytyy olla selkeät menettelyt tai selkeät määritelmät rikosoikeudellisten nimikkeiden osalta. Ja myöskin säännöt, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jäsenvaltioiden täytyy sinun noudattaa tai pistää täytäntöön direktiiviä ja pitäytyä sen säännöksiin. Tämä jäsenvaltioiden velvollisuus. Tämä tarkoittaa, Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että jäsenvaltio ei hoida tehtäväänsä. Mikäli näin käy, jäsenvaltio voidaan viedä yhteisön tuomioistuimen eteen. Tämä on erittäin vahva väline, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden rikosoikeuteen. Samanaikaisesti on olemassa poliittisia ja diplomaattisia esteitä. Ja tämä niin sanottu hätäjarru, joka tarkoittaa sitä, että joka ikiselle jäsenvaltiolla on oikeus estää hanke, mikäli se katsoo, että esitetty ehdotus, tämä on aika yleinen ilmaisu, mutta mikäli jäsenvaltio katsoo, että perustavanlaatuiset että seikat maan rikosoikeudessa joutuisivat jotenkin uhatuiksi. Tämä on hyvin, hyvin epämääräinen ilmaisu. Hyvin paljon tulee riippumaan siitä, miten jäsenvaltiot tulkitsevat tätä epämääräistä lauseketta. Tämä erittäin olennainen, olennainen oikeus, joka jäsenvaltiolla on. Pistää jarrut päälle. Mikä rooli sitten on tällä rikosoikeudellisella suojalla, kun on kyse yhteisön taloudellisista eduista? Nyt siirrynkin puheenvuoron kohtaan kaksi ja mahdollisen direktiivin täytäntöön panoon ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Kun tarkistelemme artiklaan 38 sanamuotoa, siinä tarkalleen määritellään Euroopan unionin oikeus ryhtyä rikosoikeudellisellakin saralla aloitteelliseksi Rikosoikeus on paradoksaalista kyllä jätetty tämän artikkelin ulkopuolelle. Miksikö? Yksinkertaisesti siksi, että sitä ei ole edes mainittu tässä yhteydessä. Petoksia ei ole tässä mainittu, eikä myöskään väärinkäytöksiä silloin, kun on kyse yhteisön taloudellisista eduista. Artikla 3, sen ensimmäinen alakohta, ei millään tavalla viittaa yhteisön politiikkaan aikaan yhteisön taloudellisten etujen suojamiseksi Ei sitä ole sillä laisinkaan mainittu. Ja tässä herää kysymys väkisinkin, tai pikemminkin olemassa yleinen konsensus asiasta. Tämä on ongelma, josta täytyy kerta kaikkien päästä ylitse. Tohtori Kuulo viittasi artiklan 325, joka korvaa vanhan artiklan Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksessa. Tämä uusi artikla on muotoiltu sellaisella tavalla, että se mahdollistaa petosten vastaisen taistelun aiempaa tehokkaammin ja erityisestikin silloin, kun on kyse yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta. Aina yhä uudelleen on väitetty, että mikäli Euroopan unioni haluaa puuttua asioihin, on todettu, että on väitetty, että tämä yhteisön taloudellisten etujen suojaminen kuuluisi johonkin toiseen artiklaan, eikä tähän artiklaan. Tätä on tulkittu hyvinkin tiukasti joskus, mutta mikäli tulkinta on tiukka, niin silloin ei voida ryhtyä rankaisu menettelyihin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, koska katsotaan, että tämä ei kuulu unionin toimivallan piiriin. Sen vuoksi tämä artikla on laadittu sitten pitosten todetaan varten. Artikla 325 määrää niin ikään, että tämä toimivalta ulottuu jopa niin laajalle, että unille on mahdollisuus ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin petosten osalta. Tämä menee jopa näin pitkälle. Joten mikäli direktiivi annetaan ja halutaan ryhtyä harmasoiviin toimiin, niin asianmukainen oikeuden perusta olisi silloin 325, varsinkin mikäli halutaan rikosoikeudellisia seuraamuksia. Herra Kuuli ja myöskin herra Farkas totesivat, että artikla 325 vaikuttaa epäsuorasti kansalliseen rikosoikeuteen ja rikosoikeudellisiin menettelyihin. Unioni saa toimivaltaa tälläkin saralla uuden artiklan myötä. Tässä olisin keskittynyt kolmeen elementtiin. Artikla 325 ei ole pelkästään mahdollisuus, vaan suorastaan velvollisuus. Tämä lainsäädäntö voi olla, tai uusi lainsäädäntö, joka perustuu artiklaan 325, ei, ei määrää pelkästään miniminormeja, vaan vähintäänkin tarvittavat toimet. Minun mielestäni tärkeämpää tässä yhteydessä on muistaa, että unioni saa laajemmat toimivaltuudet kuin aiemmin. 325 artikla käytännössä ei enää mahdollista tällaista hätäjarrumenettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että enää ei voida estää lainsäädäntöä. Yksi jäsenvaltio ei voi esittää veto-oikeuttaan enää. Ja pistää jarruja päälle. Toimivallan kasvu unionin tasolla – on tietystikin myöskin perusteltua silloin, kun on kyse eurooppalaisista intresseistä. Nyt ei ole kyse enää kansallisista eduista, vaan eurooppalaisista eduista ja niiden suojaamisesta. Tämä on perusteena sille, että unille halutaan toimivaltaa tässä kysymyksessä. Ja kun tar- tarkastelee tätä kysymystä, niin saattaa tulla siihen johtopäätökseen, että kun on kyse väärinkäytöksistä, epäsäännönmukaisuuksista, silloin täytyy niihin, voidin, niihin täytyy voida puuttua, kun on kyse korruptiosta ja rahanpesusta. 325 artiklia kohta 4 ei liity pelkästään petoksiin, vaan myöskin petosten ennaltaehkäisyyn. Altra base giuridica dell'articolo 83 con i limiti previsti all'articolo. Ja mahdollisesti voidaan pitäytyä johonkin toiseenkin oikeudellisen perustaan, kun on kyse korruptiosta artikla 38 saattaa tulla kyseeseen. Silloin täällä on jälleen tämä hätäjarru käytettävissä. 83 artikla, ehkä yhdessä artiklan 325 kanssa mahdollisesti sen, että antaisin asetus, asetus, joka suoraan vaikuttaisi kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että etteikö tällainen myöhemmin olisi ehkä tarpeellinen, ehkä sitten kun luodaan eurooppalainen syyttäjänvirasto. Mutta tämä edellyttäisi kuitenkin sopimuksen muuttamista, perussopimuksen muuttamista, jotta tätä toimivaltaa voitaisiin käyttää hyväksi. Nyt sitten siihen kysymykseen, Onko nyt mahdollista antaa direktiivi, jossa määritellään normit kansallisten säännösten rikos, rikosoikeudellisten normien lähentämiseksi jäsenvaltioiden kesken? Minun mielestä minä vastasin tähän kyllä. Mikä tätä kysymystä pohditaan? Extrema ratio, ratio periaate tarkoittaa käytännössä sitä, että rikosoikeudellinen kompetenssi rikosoikeudellisen kompetenssiin voidaan vaikuttaa epäsuorasti, eikä tämä edellyttää kansallista täytäntöönpanoa. Uskon, että tässä pitäisi kaikki asettaa toissijaisuusperiaatetestin alaiseksi. Meillä on kaikilla mielessämme yhteisön edut. Nämä ovat primaaritason intressejä. Silloin kun eurooppalaista politiikkaa pistetään täytäntöön, ja tämä on myöskin tärkeää toimielinten uskottavuuden kannalta, että näihin toimiin ryhdytään mikäli nopean arvion haluaa tehdä, niin voidaan sanoa, että mikäli tapahtuu rikoksia, niin joka tapauksessa rikokset täytyy määritellä tarkalleen niin, että ei voi toimia millään muulla tavalla kuin ryhtyä rikosoikeudellisten normien toteuttamiseen ja seuraamuksiin Täytyy asettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotka vastaavat tämän rikoksen vakavuutta. Ja mitä toissijaisuusperiaatteeseen tulee, ja kun kuulin, mitä herra Kultaista sanoi, niin toteaisin vain, että tietystikin voidaan tarkastaa, mitä erilaisia seuraamuksia näillä uusia säännöksillä olisi niilläkin, jotka liittyvät kolmanteen pilariin. Minun nähdäkseni tässä ei ole mitään ongelmaa sinänsä, koska varsinainen ja ainoa ongelma olisi näiden toimien tehokkuus, vaikuttavuus. Mikäli nämä instrumentit ovat kolmannessa pilarissa, herää kysymys, miten pitkälle ne vaikuttavat ja johtavatko ne todelliseen lähentymiseen rikosoikeudesta normien osalta jäsenvaltioiden kesken vai eivät. Toistaiseksi on havaittu, havaittu että määritelmät ovat olleet hieman hankalia esimerkiksi tukirahojen, tukirahoihin kohdistuneet petokset ovat sellaisia, että niitä ei ole riittävän selkeästi määritelty. Joten äh, tämä määritelmä puolella hieman on vielä vajeita, joten hieman on, he, hankala on reagoida näihin kysymyksiin. Toissijaisuusperiaate on ja pysyy tässä mukana. Tässä täytyy pitäytyä sellaisiin periaatteisiin, että tämä direktiivi voi sitten toimia käytännössä ja sillä voi olla vaikutuksia normatiivisella tavalla jäsenvaltioiden rikosoikeudellisen menettelyjen ja niitä lähentävällä tavalla. Kiitoksia. Oikeastaan äh, olisin halunnut äh, esittää herrassa Dauskasille kysymyksen. En tiedä, onko täällä joku, joka voisi vastata hänen puolestaan. Kysyisin seuraavaa. Miten äh, Euroopan unionin taloudellisia etuja voi suojella oikealla tavalla, jos juridisesti ja poliittisesti minkäännäköisiä sanktioita ei ole käytettävissä. Esimerkiksi liittyen sääntöihin, eh, jotka meillä on taloudellista e-, taloudellisten etujen suojaamista varten. Ajattelen tässä vaikka vain Italiaa. Meillä on tällainen niin kutsuttu verokilpi, eh, ja me käymme juuri eh, arvonlisäverokeskustelua. Elo, eli rahat viedään ulkomaille meren taakse ja sanotaan, että tämän voi tehdä nimettömästi. Ja näin ollen rahanpesun torjuminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Rahat viedään muualle ja näin äh, verottajan ulottumattomiin. Ja tämä on todella kysymys, jonka olen komissiolle usean otteeseen esittänyt ja oikeastaan olisin halunnut tästä lisätietoja tänään, mutta herra Sadoskasin tuoli on tyhjä. En tiedä, voisikohan joku toimittaa tämän kysymyksen herra Sadauskasille, niin että hän voisi vastata siihen jälkikäteen. Ja aivan varmasti tämä on myös Olafia kiinnostava asia, vai kuinka? Olkaa hyvä. Kiitos. Pyytäisin vielä anteeksi sitä, että herra Sadauskas joutui poistumaan. Hänellä oli toinen sitoumus toisaalla. Ja erityisesti näissä tapauksissa todella voi nähdä, miten tärkeää yhteistyö arvon lisäveropetos alalla ja muutenkin on. Ja ongelmaa ei läheskään ole vielä ratkaistu. Ja tähän voisin ehkä lisätä, ja tämä asia on hyvin ajankohtainen, lisätä sen, että komissio viimeisten kymmenen vuoden aikana suunnilleen on Äh, neuvotellut yhteistyösopimuksista niiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat tunnettuja äh, äh, tästä toiminnasta ja olleet aiemmin aika vastahakoisia yhteistyöhön. 2004 tämä petostorjunta yhteistyö käynnistyi Sveitsin kanssa. No nyt tämä on väliaikaisesti voimassa, ei vielä voimassa, koska se täytyy ensin kaikissa jäsenvaltioissa ratifioida. Mutta kuitenkin yhteistyö veroviranomaisten, Sveitsin veroviranomaisten kanssa on mahdollista kaikissa ALV-petostapauksissa, kun arvonlisäveroa yritetään jättää maksamatta ja myös kulutus myös valmisteverojen kohdalla. Ja juuri tämä Sveitsi-sopimus, kun se soveltamisalallaan kattaa myös hyvin laajalti taloudellisen yhteistyön ja sitten Liechtensteinin ja verovelvolliset henkilöt, jotka Liechtensteinissa – ovat olleet tietyissä sijoituskuvioissa mukana, niin tämä sopimus tästä sovittiin viime vuonna ja uusimpia OECD neuvottelemia kohtia ei ole siihen saatu mukaan, mutta joka tapauksessa kyse on veroyhteistyöstä kaiken kaikkiaan. Ja Luxemburgin vastustuksenhan tämä tähän mennessä on kaatunut. Neuvosto ei ole pystynyt asiaa edistämään ja sopimuksen, sopimuksen allekirjoittaminen on hyväksytty. Jos tämä sopimus nyt allekirjoitettaisiin, komissio olisi tai on jo valmistellut neuvottelumandaattia muiden kolmansien maiden kanssa, erityisesti Andorra, Monaco, San Marino myös. Jatkoneuvottelut Sveitsin kanssa, mikä on hyvin tärkeää. Ja tietenkin myös muiden kolmansien maiden kanssa voitaisiin neuvotella jos meillä olisi tällainen ennakkomalli, joka pohjautuu OECDn standardeihin petoksen torjunnassa ja ylipäätään veroyhteistyön alalla. Ja luonnollisesti meillä voisi olla standardit, jotka maailmanlaajuisesti johtaisivat siihen, että kaikki kolmannet maat, kaikki veroparatiisit joutuisivat nämä standardit hyväksymään. Tämä nyt on ainakin Euroopan unionin tavoite G20-prosessin puitteissa. Mutta olette täysin oikeassa siinä, että ei tätä ongelmaa tähän mennessäkään vielä ole ratkaistu. Hyvä. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ehkäpä sitten esittelijä voisi tehdä päätelmät. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Elsőként is engedje meg. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhuja erittäin arvokkaista, hyödyllisistä ideoista, jotka antavat meille pohdittavaa työssämme. ja mainitsemien tavoitteiden saavuttamisessa. Eli meillä on kaksi erittäin tärkeää direktiiviä, joilla pyritään talon, yhteisen taloudellisten etujen suojamiseen. Ja me pyrimme saamaan neuvoston päätöksentekomenettelyä nyt kahtamaan eteenpäin, jotta summa saataisiin purettua. Kun ne arvoiset vieraat, kollegat, jos teille sopisi, niin kuulemiemme puheenvuorojen pohjalta me kykenemme muotoilemaan vähimmäisohjelman yhtäältä ja toisaalta me voimme muotoilla tällaisen pitkän aikavälin näkemyksen. Näkemyksen, tai sitten valiokuntamme täytyy poliittisesti ja teknisesti tukea vähimmäisohjelmana meidän pitäisi lähteä siitä, että kuten, kuten herra Satauskas totesi, me Lissabonin sopimus on muuttanut tilannetta. Joten meidän täytyy komission kanssa yhteistyössä tunnistaa mahdollisuudet liittyen näihin kahteen direktiiviin. Me voimme päivittää niitä, ajankohtaistaa niitä uudelleen muotoilla niitä. Ja luoda mahdollisuuksia sille, että nämä muokatut direktiiviset sitten pääsisivät eteenpäin, että, neuvosto näyttäisi sinille vihreätä valoa, mutta kuten professori Farkash totesi, tehtävämme ovat laajemmat. Ei meidän tarvitse puhua suurin sanoin, mutta Lissabonin sopimus avasi meille valtavasti uusia mahdollisuuksia EUn taloudellisten etujen suojaamiseksi. Me voimme muotoilla uuden ohjelman. Értünk el eredményeket. PIF-ohjelman. Me olemme päässeet vähän eteenpäin, mutta näin jälkikäteen katsoen tulokset olivat varsin pieniä verrattuna ponnisteluihin. Nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua meillä on mahdollisuuksia uusien juridisten normien pohjalta suojella taloudellisia etuja ja, ja muuttaa substantiaalista rikosoikeutta. Ja tuohon liittyen uudelleen muokata niitä instituutioita, jotka ovat näiden tämän lainsäädännön täytäntöönpanosta vastuussa. Olafin uudistaminen on esityslistalla. Herra kysymys, pitäisikö meidän löytää ratkaisuja tämän yleisen syyttäjäviraston suhteen ja pitäisikö työstää niitä juridisia normeja, jotka luovat puitteet syyttäjän virastolle. Ja tämä luo mahdollisuuden julkisten etujen suojaamisohjelmalle, PIF 2015 ohjelmalle. Joten toisen Barroso-komission aikana meillä olisi mahdollista käyttää Lissabonin sopimuksen instrumentteja substantiaalisen materiaalisen oikeuden muuttamiseksi kuin myös niiden instituutioiden muuttamiseksi, jotka olisivat täytäntöönpanosta vastuussa. Ja päivän arvokkaiden puheenvuorojen pohjalta voisin sanoa, että valiokunta voi löydä poliittista tahtoa, valiokunta voi löytää poliittista tahtoa. Meidän täytyy hyväksyä tällainen minimikanta näiden kahden jumiutuneen lainsäädäntöaloitteen vapauttamiseksi. Ja täytyy myös miettiä, miten valiokuntamme voisi olla osa rikosoikeuden ja niiden täytäntöön panoa sitä vastuussa olevien instituutioiden pitkän aikavälin uudistumisesta.